Ähm, meidän pitäisi myös toteuttaa tämä Markosur-sopimus, mutta samalla Pariisin ilmastosopimus lisää äh, kaupan lisääminen johtaa myös siihen, että esteet vähenevät ja näin voimme viedä vihreät ratkaisumme muuallekin maailmaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Scott Cato. Kiitos puhemies. Euroopan neuvottelut Madridin ilmastokokouksessa asennut itsensä johtajan ilmastonmuutoksessa, mutta edelleenkään emme huomioi tieteellistä näyttöä, mikä voi puhua totuutta ilmastosta. Totuus on, että meidän pitää saavuttaa netto nolla päästöt vuoteen 2030. Tämä tarkoittaa sitä, että radikaalisti muutetaan tapa, jolla elämme ympäri Eurooppaa. Lisäksi olemme tekopyhiä, koska keskitämme huomiomme kapeasti suoriin hiilipäästöihin, emme huomioi CO2, jotka on tässä tuotteissa, joita tuodaan Eurooppalainen kestäkehityksen ei ole järkevä, jos ei sen mukana tule järkevää kauppapolitiikkaa. Brasilian presidentti Bolsonaro näki tilapäisen Mercosur-sopimuksen vihreänä valona, jotta voitaisiin tuhota ammatsometsiä ja murhata sen alkuperäisväestöä. Toinen vihreän kehityksen ohjelma tarkoittaa sitä, että mennään kohti alhaisen energian tyyliä Euroopassa ja tarvitaan valistunut kauppapolitiikka, jossa huomioidaan ilmastonsuojelu, jota pitää kunnioittaa yhteisenä hyveenä koko ihmiskunnalle.

Kiitos. Seuraavaksi edustaja Zahradil. Eh, bohužel debata o obchodních Kiitoksia puhemies. Valitettavasti kauppasopimusneuvottelut ja kauppapolitiikan neuvottelut ovat yhä ideologisempia ja politisointuneimpia. Näin kävi jo viime kaudella. Tilanne tässä vain heikkenee ja pahenee. Hiljattain on pyritty lykkäätä tai hylätä kokonaan eh, kanta, joka koski Vietnam-sopimuksen hyväksymistä, koska siihen liittyy tekstiilialan ongelmat. Mercosur-sopimuksessa vasemmisto ei pidä Bolsonaron Brasiliasta. Täällä puhutaan kiintiöistä ja maantieteellisestä merkinnöstä ja muista. Nämä kaikki asiat liittyvät kauppapolitiikkaan, mutta emme puhu kauppapolitiikasta, vaan puhumme ihmisoikeuksista, ympäristöstandardeista, kaiken tapaisesta aiheista, jotka kuuluvat muille Euroopan unionin tahoille, eikä sillä valiokunnalle, joka huolehtii kauppapolitiikasta. Kunnioitan vihreä sopimusta ja kunnioitan myös niitä maita, jotka ovat valinneet toisen tien. Jos emme halua käydä kauppaa, niin sitten meidän on suljettava kauppareittimme ja kauppavirtamme melkein kaikkien kanssa kun puhumme kaupasta, olisi parempi jälleen puhua pelkästään kaupasta. Next speaker for... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Matias. Eh, Kiitos rouva puhemies. On ainutlaatuista nähdä, että parlamentti tässä istunnossa no aamulla oli Saharov-palkintoehdokkaat mainittuna ja täällä puolustetaan Amazonin että Kysytään nyt sitten, josko Mercosur-sopimus on sopiva intiaanien kanssa. No ei, ja pyydämme, että ne, jotka puolustavat Amazonin salametsää, päättävät tämän sopimuksen tai puolustavat liikemaailmaa. Haluammeko olla kumman puolella tässä nyt? Tässä ei ole mitään kilpailua mahdollista, koska tämä sopimus on kuolemantuomio Amazonin sademetsälle. Tämä on lahja Bolsonaro, kun sanotaan ei sopimuksesta, sanotaan ei Bolsonarolle. Tämä on loukkaus ihmisoikeuksien puolustajille alkuperäisväestölle. Tämä on roskiin heitettävä sopimus. Jos on epäilystä, niin kysykää Bolsonarolta mitä tähän tulee. Hän tulee vetäytymään pari sopimuksessa sanotaan, että vaikka hän eroaa siitä, niin ei mitään väliä joten uskon, että olette joko erittäin tekopyhiä tai hyväskoisia minusta. Haluan olla pikemminkin Amazonia sanomisen puolella, kun olette tekopyhä. Very much. Next speaker for... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Salini. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltapäivää, hyvä komission jäsen. Suhteet, jotka on Mercosurin EUn tällä hetkellä yhdistää yli 120 miljardia euroa. Tämä on merkittävä määräarvoltaan, kuten kollega Simon muistutti hetki sitten. Jo tänä päivänä kaupan, kauppaan kuuluu erityisiä sääntöjä, joilla voidaan suojella asioita, joista täällä on puhuttu, muun muassa asiat, jotka liittyvät vihreän sopimukseen. On harmi, että vihreät ovat tällä tavalla halunneet reagoida. Kyseessä on nyt kansanpuolueen ja komission puheenjohtaja, joka otti vihreän sopimuksen prioriteettiin tietikseen. Ja nyt on päätetty lähteä vaarallisempaan peliin politiikassa, eli kuka kovimmilla ampuu saadakseen tilaa siellä, missä sitä ei ennen ollut. Eihän tämä näin to- tapahdu. Green Deal, siinä on kaksi sopimusta, vihreä ja sopimus. Kyseessä on sopimus, tämä on haaste kaikki. Joko tämä hyväksytään tai sitten kantakaa vastuu siitä, mitä sanotte. Te haluatteko blokata kaikki kauppasopimukset? Kaikkihan pitäisi tällä hetkellä blokata. Haluatteko muuttaa vihreän sopimuksen ei haasteeksi, vaan tämän maan osan haudaksi? Haluatteko sulkea koko EUn Meille vihreä sopimus tarkoittaa jotain aivan muuta. Olemme päättäneet tehdä työtä kansalaisten puolesta, emmekä muutaman äänen puolesta niin kuin te teette. Thank you very much. Next speaker for... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pierron. Kiitos puhemies. Hyvää komission jäsen, te peritte käen munan, se laitettiin teidän pesäänne. Tässä on kyse Mercosur-sopimuksesta. Kukaan ei ymmärrä, mitä, mikä se sisältö on. EU:ssa nykyään puhutaan aivan eri arvojärjestelmästä kuin aikaisemmin. Tämä sopimus, jossa jota neuvoteltiin 20 vuotta, kunnioittaa filosofiaa, jota emme voi enää jatkaa. Nyt keskiössä ovat ihmisoikeudet ja ilmastonsuojelu. Ne ovat joutuneet nyt vaarantuneeksi. Amazonas metsää, metsää poltetaan ja ihmisoikeuksia poljetaan. Me emme voi tällaista ideologiaa tässä parlamentissa tukea ja meidän yhteiskuntamme eivät sitä voi myöskään tukea. Ihmiset lähtevät kadulle osoittamaan mieltään juuri tällaisia vapaakauppasopimuksia vastaan. Siksi meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta tämä sopimus laaditaan modernilla kielellä niiden ihmisten kielellä, jotka lähtevät kaduille osoittamaan mieltään ilmaston puolesta. Sillä miten muuten voimme katsoa silmiin näitä kansalaisia, joille me aina saarnaamme, että me teemme töitä ihmisoikeuksien eteen ja toisaalta sitten sitten luovumme näistä arvoista vain kaupan takia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pilpa Barandika. Gracias. Kiitoksia. Vihreän sopimuksen kolmas kohta koskee sitä, että unionistamme tulisi ympäristösiirtymän ja maailman johtaja. Yksi välineistä tässä on kauppapolitiikka. Merkosuursopimus, sopimus siinä siirrytään sanoista tekoihin. Pariisin sopimuksen noudattaminen on jo vaatimus ja sama vaatimus otetaan uusiin sopimuksiin. Tämä laus, lau, lausike on jo tuottanut hedelmää. Uskon, että sen ansiosta eh, annettiin tämä niin sanottu Letisian sopimus Amazonin puolesta Amazonian, Amazonin metsien metsäpalojen takia luotankin tähän kompromissiin, joka koskee kauppapolitiikkaa vihreässä sopimuksessa. Meillä on korkea edustaja, joka vastaa kauppapolitiikasta ja keskittyy kestä- kestävyyteen. Minulla on paljon uskoa ihmisiin. Meillä on kuitenkin varmasti tässä huolia. Kolme kansalaisten toimintamahdollisuutta antavat mahdollisuuksia mutta huolet kompromisseiksi, niin että saataisiin kaikki mukaan tähän vihreän sopimuksen hienon tehtävään. Menet. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mets, minuutti. Bye. Arvon kollegat, suostumaan tällaiseen kauppasopimukseen me suoraan kontribuoimme siihen, että kulutus lisääntyy ja nopeutuu ympäri maailmaa. Meille sanotaan sellaista narratiiveita, että tämän tyyppinen kauppa tuo kehitystä, mutta tämä on valetta mutta se hyödyntää vain harvoja ihmisiä ja siinä globaalit eh, resurssit eh, kulutetaan loppuun ja se johtaa ihmisoikeusloukkauksiin. mercosur tapauksessa, no katsotaan tämä absurdi tilanne. Siinä vaihdetaan valtavia volyymeja lihaa. Kaupan pitäisi olla kyse siitä, että vaihdetaan eh, tavaroita, joita toisella osapuolella ei ole. Ei kyse pitäisi olla siis yleishyödykkeistä, joita molemmilla osapuolilla on valtavasti ja niitä laivataan ympäri maailmaa ilman mitään syytä. Ainut syy on taloudellinen hyöty. Tämä on täyttä resurssien varojen hukkaa erityisesti, jos ajatellaan resurssintesisiä tuotteita, kuten naudanliha. Miten tämä on yhteensopiva vihreän kehityksen ohjelman kanssa? Meidän pitäisi taistella oikeudenlaisen puolesta eikä kaataa bensaa liekkeihin. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi kahden minuutin puheenvuoron saa edustaja Le Breton. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Vihreä sopimus on erittäin kunnianhimoinen. Siinä on ilmastoneutraaliustavoite vuonna 2050 Euroopan unioni ilmoittaa näin halustaan olla esimerkillinen Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Aikomukset ovat to- toki kunnioitettavia, mutta todellisuus on aivan muuta kun ajatellaan vapaakauppasopimuksia kaikkialla maailmassa, EU itse asiassa pettää nämä ympäristötavoitteet, jotka sen allekirjoittanut. Paras tapa on torjua ilmastosaasteita, merkitsee lyhyitä kuljetuksia ja pitkän matkan kuljetuksien välttämistä, joka edellyttää valtavaa määrää kerosiinin ja raskas polttoaineiden käyttöä. Tässä mielessä Mercosur-kauppasopimus on esimerkillinen. Tämähän on Jean-Claude Junckerin alusta neuvoteltu kaikkein suurin kauppasopimus yli 770 miljoonaa kansalaista ja, ja 18 miljardia BKT. Tämä on valtava sopimus ympäristön kannalta. Latinalainen Amerikka on todella hyvin kaukainen kumppani Euroopalle, joten tämä kauppa tulee olemaan erityisen saastuttava Kauppasopimuksissa myös aina uhrataan ympäristön suoja melkein pakkomielteenmäisesti halutaan viedä omia teollisuustuotteita joka paikkaan. Mercosur-sopimus ei ole poikkeus. On totta, että täällä on luku, jonka mukaan mukamas suojellaan metsiä ja kestävää kehitystä, mutta tosiasiallisesti Brasiliassa tuhotaan Amazonia enemmän kuin koskaan, joka kyllä vesittää tämän takeen. Loppujen lopuksi uusliberalismin hengen mukaisesti EU uhraa ympäristön suojelun liike-elämälle ja lyhytaikaisten autokemian ja lääketeollisuuden sekä televiestinnän ja liikenteen ja rahoituspalvelujen teollisuuden eduille. Vihreän sopimuksen kautta se jälleen kerran hämää Euroopan unionin kansalaisia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Procaccini, minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämän päivän keskustelu on hyvin kiinnostava, koska osoittaa kaksi, kahdet kasvot. Ympäristönsuojelukasvot niille, jotka ovat jääneet orvoiksi kommunismista ja pyritään luomaan tällaista uutta ideologiaa ja luoda uusia poliittisia puitteita. Ja lopulta se kuitenkin iskee talouteen ja niihin työntekijöihin, joita viime vuosisadalla nämä samat ihmiset vielä puolustivat. Toiset kasvot koskevat niitä, jotka puhuvat jatkuvasti vihreän sopimuksen hienosta sanamuodosta, mutta ei sitten kuitenkaan välitä ympäristöstä pätkääkään. Ainoa vihreä, joka kiinnostaa, on rahan väri. Viittaan niihin jäsenvaltioihin, jotka Mercosur-sopimuksen kautta voivat helpommin myydä isoja autoja Euroopan maanviljelys- ja elintarvikealan kustannuksella, joka tulee tästä vakavasti kärsimään. Kun katsotaan näitä kaksia kasvoja, vähän niin kuin Pablo Picasson maalauksessa, se osoittaa teidän kaiken tekopyhyytenne. Thank you very much. Next speaker for one minute. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Rego, minuutti. Muchas gracias. La semana pasada... Kiitoksia. Viime viikolla tässä parlamentissa esiteltiin tämä vihreä sopimus, jossa oli paljon ristiriitaisuuksia kysymysmerkkejä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä koskee vapaakauppasopimuksia, kuten esimerkiksi tämä Merkosurin kanssa ratifioitava sopimus, joka viitoittaa Euroopan kauppapolitiikkaa. Monet ympäristöjärjestöt, maan maatalouden järjestöt ja, ja muut järjestöt Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa ovat kritisoineet sopimusta, jonka kautta muun muassa siirrettäisiin 88 miljoonan euron määrän edestä tavaraa valtavariten yli ja tästä tulee valtavasti äh, päästöjä, lihan tuotantoa, joka tuhoaa metsiä, torjunta-aineiden käyttöä äh, tuotetavareissa, jotka täällä on kielletty ihmisoikeudetkin kärsivät mm, Bolsonaro-fasistin alle. Kaikki tämä samalla kun haetaan kestävyyttä ja päästöjen vähentämistä. Sanotaan, että tämä vihreä sopimus on sitä varten, että kukaan ei jäisi jälkeen, mutta pohdin, onko niin, että ei haluta jättää taakse yhtäkään suurta yritystä, joka tuhoaa tätä planeettaa. Gracias. Next. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Peters, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on viime viikkoina näyttänyt, että Euroopan komissio on erittäin kunnianhimoinen. Me haluamme todellakin siirtyä kestävään talouteen maailmaan, joka olisi kestävämpi lapsillemme. Meidän pitää siksi miettiä myös kauppapolitiikan ympäristövaikutuksia. Myös tälläkin alalla tabut pitää rikkoa. Maatalous sinällään on yksi tabu. Sekä maatalouspolitiikka että ilmastopolitiikka ovat tärkeitä, mutta eurooppalaisten maanviljelijöiden pitää tulevaisuudessa noudattaa noudattaa todella tiukkoja normeja. Tuotu naudanliha on usein paljon ilmasto haitallisempaa kuin EU-ssa tuotettu. Ja loppujen lopuksi normaalit ihmiset sitten, sitten tulevat tuntemaan nämä vaikutukset. Tässä kauppasopimuksessa on kuitenkin myös tuotikiitiöitä, korkealaatuiselle nauta, naudanlihalle 99 000 tonnia ja samalla on todettu, että Brasilian naudanlihan hiilidioksidijalanjälki on kaksi kertaa niin iso kuin Belgian naudanlihaa. Pitääkö meidän sitten tuoda naudanlihaa Brasiliasta, jos voisimme myös tukea eurooppalaista teollisuutta? Meidän pitäisi katsoa tämän kauppapolitiikan ympäristövaikutuksia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lopes, puolitoista minuuttia. Presidenta, muchas gracias. Kiitos, rouva puhemies. Kiitos. EUn ja Mercosurin sopimus äh, vaatii keskustelun ja erityistä kontrollia. Tulevina vuosina tulemme saamaan tässä erityisiä mahdollisuuksia toimia Etelä-Amerikan ja Euroopan välillä – Muistutan, että tämän myötä voidaan vastata siihen, että 95 prosenttia, tai siis 95 prosenttia Latinalaisen väestö tämä kattaa. Etsimme liittolaisia, puolustamme monenvälisyyttä ja yhdenmukaista globalisaatiota. Etelänsä Amerikassa, no se on alue, joka kanssa voimme puolustaa kaikki näitä elementtejä. Tästä syystä meidän pitää keskustella tästä ja sopimuksen pitää vastata tähän ei siksi, että vietäisiin tuotteita, vaan että vietäisiin normeja ja standardeja. Ja kauppasopimukset palvelevat juurikin tätä. Tässä nyt puhutaan siitä, mitä tapahtuu Brasiliassa ja Bolsonarosta. No, tämä saa aikaan inhoa. Ja olen samaa mieltä tietyistä asioista, mutta tässä on nähty muitakin Brasilian presidenttejä, jotka 20 vuotta ovat neuvotelleet tätä sopimusta, ja mikä nyt sitten johtaa allekirjoittamiseen siihen, että on vaativia normeja, vakaan kehityksen kanssa suojella biodiversiteettiä ja torjua ilmastonmuutosta, koska tässä puhutaan maapallon keuhkoista. Ei tätä voi tehdä yksin, tässä pitää vaatia sitä, että ei vielä tuoteta vain normeja. Kiitos. Next speaker for one. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Riis, minuutti. President. Kiitoksia puhemies. En usko, että Mercosur-sopimus sinänsä olisi ilmastotavoitteidemme vastaisia. Sen sijaan uskon, että on enemmän kuin jotenkin yksityiskohtia hiottavana ennen kuin parlamentti voi näyttää vihreää valoa. Bert Lange on aivan oikeassa että tarvitsemme aikaa pari asiaa minuutissa. Viljelijä Euroopassa ansaitsevat parempaa suojaa globaalisti. Meidän maanviljelymallia on suojeltava liha ja sokerin alalla. Hinnat ovat jo nyt hyvin alhaalta, alhaalla. Bolsonaron Brasilian on tuhannut Amazonia ja se on ollut hiilinielu, mutta sitä voi, siinä voit käydä toisin päin. Amazonia, Amazonin metsät keräävät kymmenen vuoden hiilidioksidit. Mitä me sanomme, Orbanille, mitä me sanomme Pariisin sopimuksen polkijoille? Madridissahan se nähtiin. Jatketaan vain eteenpäin niin kuin mitä ne olisi tapahtunut. Tämä ei vetele. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoronsa kollega Hoislin. Kun, jos haluamme Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, emme voi tehdä tätä vapaakauppasopimusta. Ei se käy. Tämä tulee viime vuosisadalta. Ei tämä ole enää ajanmukainen tämä sopimus. Tämä on vanha sopimus. Soijaa, naudanlihaa vaihdetaan, koneita ja autoja vastaan. Meidän pitäisi ainakin yrittää neuvotella uudelleen. No sitten yritet, tähän on laitettu tämä kestävyysluku mukaan ja ympäristösuojeluluku, mutta jos se, siihen ei liity seuraamuksia, ei se auta mitään. Mehän näemme, mitä herra Bolsonaro tekee poliitikkona. Tämä uusfasisti, hänelle annamme oikeutuksen tällä sopimuksella. Hän haluaisi kokonaan polttaa Amazonasin metsän. Hän ei ole oikein ollenkaan peitellyt sitä, että hän haluaisi Pariisin ilmastosopimuksen heittää roskakoppaan. Kyllä meidän pitäisi siksi miettiä, onko EU enää edes vakavasti, vakavasti otettava näiden ihmisoikeusstandardeihin. Täällä puhutaan samoista standardeista, mutta emme voi vaatia samoja standardeja, jot aivan oikein määräämme normeja omille viljelijöillemme ja sitten tuomme tuotteita sellaiselta alueelta, jotka, joissa ei ole ollenkaan samalla standardilla 150 sellaista tuholaismyrkkyä siellä saadaan käyttää, joita, jotka meillä ei ole, ovat ole sallittuja. Kiitos. Seuraavaksi kollega Bay. Kollegat, keskustelun otsikko pitäisi olla EUn dogmat. Ovatko ne sopivat ympäristön kanssa, jota se väittää puolustuksen vastaus on selvästi ei, koska tämä on suuri paradoksi. EU on hyvin epäkoherentti. Toisaalta se haluaa, että viljelijät joutuvat täyttämään ympäristön jotka ovat raskaampia ja vaativimpia ja yhä kalliimpia toisaalta, mennä yhä pidemmälle yhä nopeammin vapaakauppalogiikassa ja laskea ja purkaa sääntelyä ja poistaa suojelua. Paradoksin takana piilee suuri illuusio, samalla ideologinen ja naivi, eli että muut vallat tulevat imitoimaan meitä ja tulevat noudattamaan standardeja ja normeja kiltisti. Näin ei tule olemaan, he tulevat tästä hyötymään ja olemaan epäilyssä kilpailussa kanssamme yhä vahvemmin. Ja kun on yhä raskaammat normit, sillä kilpa, kilpailukykyämme heikennetään viljelyiden kohdalla ja ei heitä kuitenkaan sitten suojella. No tapatte heidät täällä. Eurooppa on nyt paras oppilas ekologiassa. Vähemmän päästöjä, co päästöjä valtavasti samaan aikaan Kiina on lisännyt päästöjä valtavasti. Pitää nyt päästä pois tästä vapakauppamallista, pitää suojella ympäristöä paremmin muun muassa ja suojella talouttamme. Kiitos. Haluaisin, että ette yritä ette yritä kompensoida tätä lyhyttä puheaikaa mahdollisimman nopealla puhumisella. Tulkeilla on vaikeuksia pysyä perässä. Seuraavaksi kollega Stigrud. Fru talman. Vi röstade självklart för... Kiitoksia puhemies. Mercosur-sopimus on toki tärkeä, mutta nyt puhutaan vain vihreästä sopimuksesta, investoinnista, lainsäädännöstä, käyttäytymisestäkin. Viesti on se, että Euroopan olisi oltava ensimmäinen ilmastoneutraali maan osa maailmassa. Mikä siinä? Ei tämä olisi mikään ongelma, jos puhuttaisiin myös seurauksista. Meidän on puhuttava myös tosiasioista, eduista, mutta myös haitoista – Tämä siirtymä tulee aiheuttamaan valtavia kustannuksia energiapuolella ja se tulee laskemaan kilpailukykyämme. Tämän tyyppisen hankkeen kautta lisäksi haluan ottaa käyttöön hiilitulli. Samaan aikaan on maailmassa kauppariitoja. Vaarana on, että hyvinvointimme elintapaamme vaarantuvat. Kuitenkin meillä on hyvin tärkeää korostaa sitä, että ei kaupan avulla kaikkea ratkaista, vaan, vaan esimerkiksi ydinenergia. Kiitos Ranskolka Wallace minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen Hogan. Tämä Mercosur-sopimus priorisoi monikansallisten yritysten voitot ja samalla alentaa sosiaalisia ja ympäristöstandardeja työntekijöille ja kansalaisille Eurooppalaiset yritykset joutuvat kilpailemaan tuonnin kanssa valtavista maatalousyrityksistä Mercosur-maista ja joutuvat leikkaamaan kuluja käyttämällä tuholais, tuholaismyrkkyjä, jotka ovat kiellettyjä. Tämä vihreän kehityksen ohjelma on keskeinen ja se auttaisi maanviljelijöitä suojelemaan ilmastoa. Ja lisäksi olemme puhuneet siitä, että maanviljelijöille pitäisi taata kohtuulliset tulot, mutta mitä komission ja sen Mercosur-sopimuksella tämän kanssa tekemistä? Brasilia ja muut ovat ilmastosopimusedistyksen estäneet. Te sanoitte, että tällainen laiton toiminta ei pitäisi pitäisi jatkaa. Olen tavannut itse Brasilian ympäristöministerin ja hän sanoi, että e, yhtikään, yhtäkään sademetsän puuta ei ole soija ja naudanlihan tuotannon takia e, hakattu. Ja tekö tätä uskotte nyt aivan todella? Kiitos. Seuraavaksi kollega Schmidt-Paua, puolitoista minuuttia. Kiitos paljon. Nykyaikainen on maanviljelytarvitteet standardit, jotka voi enemmän tapaa mahdollista perhetiloilla Euroopassa. Tämä pitää olla huomioituna viidenkirjoituksen ohjelmassa. Mitä tulee vapakauppasopimukseen pohdin, josko viidenkirjoituksen ohjelmaa diplomaattia nyt tulee löytämään myös vasta kauppakumppaneissa, kuten komissiossa todettu, ettei tässä pidä mitata kahdella eri mittarilla – mihin nämä ehdottomat ehdot vedetään. Jos ohjelma otetaan vakavasti, niin sitten tuon niitä kolmansista maista joutuvat täyttämään samat normit kuin meilläkin. Mutta jos ajatellaan Merkosusopimusta, niin tässä on kyllä epäilyksiä. Jos ajatellaan tuotantonormeja, kestävää kehityksen tuotantotapoja ja eläinten hyvinvointia. Sitten kun tuodaan kolmansista maista, niin siinä on kahdet eri mittarit. Eikä tässä nyt voida mitään realistista proteiinistrategiaa saada tuotantomaan mukana tässä ohjelmassa, jos ajatellaan soja, protein, soijatuontia. Pitääkö elintarvikkeita lennättää nyt Atlantin puolta toiselle? Miten komissio tulee suhtautumaan näihin alkuperämerkitöihin elintarvikkeissa? Jokainen kuluttaja, hän pitäisi pystyä tekemään päätöksiä ostoksissaan. Ja me maanviljelijät arvostamme suojelua ja ympäristö, se on elämämme perusta. Ja annamme kovan panoksen maanviljelijänä Itävallasta komission jäsen minä sanoin, että tarvitsemme tähän kuitenkin puitteet, tarvitsemme vakautta, ennakoitavuutta muun muassa ja se, että palvelumme huomioidaan yleisen edun puolesta. Kyse on ammatin säilyttämisestä. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavaksi kollega Danti, minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari, olen ihmeessä, niin tänään vihreät ovat ehdottaneet, eivät niinkään yksi yleistä keskustelua koskien sitä, sopiiko yhteen, y, uusi vihreä sopimus yhteen kauppasopimusten kanssa, vaan kyseessä on nimenomaan Mercosur. Muutamia tietoja. Eurooppa edustaa 9 prosenttia saasteista ilman ja neljä Mercosurin maata 3,5 prosenttia. Nämä päästöt voidaan laajasti kompensoida vastaavan metsäalan kautta. Väestö on harva. Sitten kestävästä kehityksestä, se on keskeinen luku sopimuksessa. Tässä, tämä luku on paras tae biodiversiteetin ja metsäkadon estämisen varmistamiselle ja, ja varmistetaan, että pidetään kiinni Pariisin sitoumuksista. Se on myös paras tae Bolsonaron politiikalle, että hän jatkaisi saman tyylin. Kyllähän voidaan esittää epäilyksiä tämän sopimuksen osalta. Kaikilla meillä on tällaisia epäilyksiä, mutta kyllä täällä on nyt perättömiä kannanottoja esitetty vihreiden osalta. Kiitos. Seuraavaksi kollega Kelleher, minuutti. Haluaisin toivottaa onnea ja menestystä komission jäsen Hoganille näissä kauppa-asioissa. Tämä tulee olemaan valtava haaste Euroopalle, kun yritämme ajaa globaalia viherryttämistä ja e, kun yritämme taata, että e, suojelemme emme pelkästään omaa ilmastoamme ja ympäristöä, vaan että viemme tätä muuallekin. Samalla me kuitenkin olemme tukeneet Brasilian Uruguayn, Paraguayn ja Argentiinan kanssa, joka tämä kauppasopimus tuhoaa Amazonas metsää ja tuhoaa luonnon monimuotoisuutta. Tämä lähettää sen viestin, että Eurooppa ei ole niin vakavissaan kuin sen pitäisi olla ilmastonmuutoksen suhteen. Eli me olemme tällaisen agendan julkaisseet viime viikolla ja sitten me itse kyseenalaistamme sen tällä Mercosur-vapakauppasopimuksella. Se asettaa kyseenalaiseksi kaiken, mitä vihreän kehityksen ohjelmassa lukee. Eli meidän pitää olla nyt rehellisiä. Tämä vapakauppasopimus ei ole tarpeeksi korkealla tasolla. Se kyseenalaistaa monet ympäristöstandardit EU:ssa ja toiseksi se kyseenalaistaa myös maatalousteollisuutemme. Kiitos. Next. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Holmgren, minuutti fru talman. Kiitos puhemies. Eilen Ruotsissa hallitus vihreiden ansiosta päätti, että kaikilla politiikan aloilla pitäisi olla ilmastotavoitteet. että pitäisi olla selvää eu ssakin erityisesti, kun ajatellaan kauppasopimuksia, jotka ovat loistava mahdollisuus vaikuttaa vaikuttaa ilmastopolitiikkaan muissa maissa. Se on jopa paras tapa tehdä tätä, ainut tapa ehkäpä jopa, jos halutaan vaikuttaa kolmansiin maihin. EUn ehkä pitäisi pitää yllä kauppasuhteita maiden kanssa, jotka eivät tue Pariisin sopimusta ja joka ei työskentele sen puolesta. On hienoa kuulla, että muidenkin ryhmien edustajat sanovat, että meidän pitää olla pioneereja ilmastonmuutoksen alalla – meidän pitää toimia kaikilla tasoilla, kaikilla aloilla. Muuten nämä ovat vain tyhjiä sanoja näiden viiden vuoden aikana. Meidän pitää toimia, koska riskinä on, että tämä on viimeinen mandaattimme kaikilla meillä. Kiitos. Seuraavaksi kollega Ruus, minuutti. Dank u voorzitter collega's, commissaris. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Viime viikolla herra Timmermans esitteli Euroopan vihreän suunnitelman. Siellä on mukana myös tämä pelolta pöytään strategia. Jo nyt Euroopan unionissa on kielletty häkkikanalat ja eri torjunta-aineet. Meidän viljelijöillemme on investoitava miljardeja, jotta ne voivat kunnioittaa vielä uusia standardeja ja sääntöjä, jotka ovat turhia. Kuitenkin Mercosur-sopimuksen kautta lautasillemme päätyy elintarvikkeita maista, joissa näitä sääntöjä ei sovelleta. Tämä on täysin ristiriitaista. Mercosursuun kauppasopimus on itse asiassa tällainen auto ja autot vastaan lehmät sopimus. Jotkut siitä hyötyvät, kuten autoteollisuus, mutta kaikkien jäsenvaltioiden viljelijät, kuten oman maani alankomaiden viljelijät, joutuvat kärsimään tästä epäreilusta kilpailusta. Ympäristö ja kuluttajat eivät tule hyötymään. Meidän on ehdottomasti tarkistettava tätä politiikkaa. Kiitos. Seuraavaksi kollega Jarubas, puolitoista minuuttia. Stajemy dziś przed poważnym dylematem. Z jednej strony szacuję... Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Edessä on iso dilemma. Toisaalta sanotaan, että Mercosur-sopimus lisää BKT 19 miljardia euroa, 88 miljardia euroa tavarakauppaa ja monia miljardeja palvelukaupassa. Samalla kuitenkin olemme tietoisia siitä, että tämä sopimus johtaa arvokkaiden metsäresurssien kaatamiseen, hakamiseen Siellä myös poltetaan metsää, jotta voidaan luoda uutta maanviljelyalaa. Mercosur-sopimusta ehdotetaan nyt käytettäväksi sitä varten, että nämä maat noudattavat Pariisin ilmastosopimusta – minä kuitenkin pelkään, että juuri näiden tämän liikenteen hiilidioksidipäästöjen takia ja myös tuholaismyrkkyjen ää, käytön takia tämä ei vastaa vihreän kehityksen ohjelmaa eikä myöskään voida noudattaa elintarviketurvallisuusnormeja, joita meidän ranskalaiset, saksalaiset ja puolalaiset viljelijämme joutuvat noudattamaan. Mehän tiedämme myös, että eurooppalaiset pankit investoivat miljeen, miljoonia latinalaiseen Amerikkaan, mutta siellä on aivan eri prioriteetit, eikä se tarvitse, tarvitsemme siksi eri lähestymistavan. Eksi pitää normit noudattaa ja sitten voidaan tehdä kauppasopimus. Ehkä meidän pitäisi ensiksi toteuttaa tällainen testivaihe, jossa voidaan analysoida, onko noudatettu normeja. Kiitos seuraavaksi kollega Sidl. Rova puhemies, vapakauppasopimus Merkosuurvaltioiden kanssa öö, avaisi eurooppalaiset agraarituotemarkkinat yhä enemmän lihavalmistajat Brasiliasta tai tuottajat jotka voivat halvalla tuottaa paljon, voisivat viedä enemmän tuotteita Eurooppaan. Ja tällaiset fataalit vaikutukset ympäristölle ja eurooppalaisille sisämarkkinoille, sillä myrkytetään ihmisiä ja luontoja, kun valtavasti käytetään torjunta-aineita merkosuur Se on tunnettu ongelma. Siellä käytetään myös ympäristömyrkkejä, jotka ovat kiellettyjä Euroopassa. Standardit hyvinvoinnissa kasvi, hyvinvo, kasvisuojelussa Etelä-Amerikassa – eivät liity mitenkään, niillä ei ole mitään samaa eurooppalaisten normin kanssa, ja samaan aikaan maata poltetaan muun muassa sademetsiä. Meidän pitää, pitää olla huolissamme tästä ja varmistaa, että kauppasopimukset eivät vaaranna EU-saavutuksia ja että tässä saattaa käydä näin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Vouden minuutti. Thank you. This parliament was... Kiitoksia. Tälle parlamentille luvattiin radikaalia vihreää sopimusta Euroopan kansalaiset ja nuoret kaikilla maailmassa, jotka katsoivat eurooppalaista johtajuutta. Ja heille luvattiin radikaali vihreä sopimus, jos tämä mitään merkitsee. Sen on katettava kaikki lainsäädännön osa-alueet, mukaan lukien kaikki kauppasopimukset, joista täällä neuvotellaan, ei vain mercosur Meillä on suuri vipuvaikutus ennen kuin allekirjoitamme mitään sopimusta. Pariisin tavoitteiden on oltava tärkeämpiä kuin se, että saamme brasilaista pihviä markettiemme hyllylle uusiin sopimuksiin on taattava se, että vahva ympäristönsuojelu, demokraattiset takeet ja hyvä hallintotapa on kunnioitettu. Mercosur-sopimus on paras mahdollisuus, jolla saadaan takeita Amazonin suojelemiseksi. Jos tarkoitamme, mitä sanomme, kun haluamme priorisoida ilmastotavoitteita, niin on todella korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin. Kyllä kauppa voi olla hyvän tekijä, mutta nyt ilmaston tila on jo kiireellinen, sen on oltava meidän prioriteettimme. Thank you. Next... Kiitos. Seuraavaksi kollega Viina Minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä, hyvä komission jäsen. Jos olette kuulleet tätä keskustelua, niin kyllä teidän pitäisi nyt sanoa, että vaikuttaa siltä, että Eurooppa ei halua Mercosur-sopimusta ja se hyvistä syistä moraalinen velvollisuus, joka teidän pitäisi nyt tuntea, Euroopan äänenä on se, että tämä verkkosolusopimus lopetettaisiin, jos äh, luetaan ylipäänsä tämän keskustelun otsikko, nimittäin sopivuus Mercosur-sopimuksen ja EUn vihreän kehityksen ohjelman kanssa. Sitä ei ole olemassa. Luonnon monimuotoisen suojelu, soijan tuonti, elintarvikestandardit. Tässä vaihdetaan elintarvikkeita koneita vastaan. Mihin tässä jäävät pienviljelijät vai tuemmeko tässä vain monikansallisia yrityksiä? Kiitos. Seuraavaksi kollega Kolan Osteli. Kiitos puhemies, komission jäsen kollegat. Kauppasuhteemme ja tuntimme eivät saa olla jarru tässä kollektiivisessa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kuitenkin Mercosur-sopimus avaa markkinoitamme ja poistaa tiettyjä tariffeja. Tämä päätisi 95 prosenttiin tuotteita, jotka tuodaan Mercosurista EU-hun, ja tässä on kyse kyllä oikeudenmukaisuudesta. Jos halutaan päästä hiilineutraalille vuoden, vuoteen 50 mennessä, meidän pitää pakottaa yritykset ponnistamaan, jotta he voivat vähentää päästöjään, CO2-päästöjään – emme voi rangaista heitä suosimalla tuonteja, joilla ei olisi samoja rajoitteita. Tämä sopeutusmekanismi, sopeutus, siis hiilitullit pitää nopeasti panna täytäntöön sääntöinen, jotka yksinkertaisesti kattavat, joita voidaan soveltaa kaikkialla meidän pitää vastustaa epäoikeudenmukaista kilpailua. Miten voidaan perustella, että on enemmän normeja meidän viljelyllämme ja toisaalta avataan ovet maataloustuotannolle, joka ei kunnita näitä normeja. Meidän pitää taata eurooppalaisille kuluttajille, että kunnitetaan terveysnormeja. Me tässä on kyse kansanterveydestä. Pitää varmistaa viljelijöille ja teollisuudelle markkinat, joissa on tasavertaiset säännöt. Ja lopuksi, ja tämä ei ole näin sopimuksessa, meidän pitää kestävästi hallinnoida resursseja ja ottaa käyttöön käyttöön rajoittavia lausekkeita kaupasuhteissamme kunnioittamalla parisopimusta ja suojella metsiä myös, niin kuin sanottiin keskustelussa, jota käyttiin kunnianmaasta maastopaljoille Amazonialla. Ei voida tukea sopimusta, joka ei vastaa näitä äh, sanoja, jotka von der Leyen lausui muutama vuosi sitten viidenkeskustelun puitteissa, jonka pitää olla johtotähtemme. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Areena, minuutti. Kiitoksia. Komissio esitteli ilmastotavoitteensa vihreän sopimuksen muodossa ja onnittelen komissiota siitä, mutta kuinka voi olla, että samaan aikaan komissio oikeuttaa tällaisen sopimuksen allekirjoittamisen, joka on oikeastaan vanha sukupolvea edustava sopimus, joka on aloitettu 20 vuotta sitten ja jatketaan liiketoimintaa edelliseen vanhan tapaan. Siinä ei puututa ilmastoon, metsäkattoon, alkuperäisiin kansoihin, biodiversiteettiin ja ihmisoikeuksiin kestävän kehityksen luku oli, on ta, tae kestävälle ke, kehityksen, näin väitetään, mutta eihän tämä pidä paikkansa. Kyllä te tiedätte sen, olkaa nyt johdonmukaisia ja reiluja. Miksi tämä kestävän kehityksen luku, miksi siinä miksi se on poistettu maiden välisestä riitojen ratkaisusta. Tällä hetkellä niitä sovelletaan koko kauppasopimuksen. Nyt on ikään kuin sattumaa, että kun kyseessä on ihmisoikeudet tai kestävä kehitys, niin ei olekaan mahdollisuutta käyttää tätä mekanismia, jonka kautta riitoja voidaan ratkaista, jotta olisimme johdonmukaisia. Lukekaapa Davosin mm, mm, teksti, mm, siellä sanotaan, että yrityksen on pidettävä kiinni ympäristö- ja sosiaalivastuistaan. Hyvä, ne, neuvosta, hyvä komissio, olkaa vähemmän ideologisia kauppasopimuksissa ja kunnioittakaa sitä, mitä ympäri, yritykset jo nyt tekevät ympäristöasioissa. Kiitoksia. Next. Uh, niin, Kiitos. Seuraavaksi kollega Paet, minuutti. Kiitos. Näinä geopoliittisen muutosten aikoina, kauppasotien aikoina ja kun monenvälinen maailmanjärjestys on uhan ala, minä näen, että EUn ja Mercosurin sopimus osoittaa kummankin osapuolen sitoumuksen kansainvälisen kaupan sääntöihin. Se antaa lisäksi eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuksia markkina-alueella, jossa on paljon taloudellisia mahdollisuuksia, mutta samalla kuitenkin meillä on ympäristönsuojelun haasteet edessä. Me tarvitsemme globaalia vastausta. Jokaisella vapaakauppasopimuksella yritetään ottaa paremmat kestävyys velvoitteet mukaan, eikä Mercosur ole mikään poikkeus. Sillä on vahva kestävyyskappale. Argentina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay näin ovat lähteneet mukaan Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Sullivan. O'Sullivan, minuutti. Thank you, chair. Uh, Kiitos puhemies. Tervetuloa komissaari Hogan hienoa nähdä tätä keskustelua käydään täällä tänään. Sen käynnisti, tai sitä pyysi oma vihreä ryhmäni niin liian usein ei pystytä parantamaan maailmaa kauppapolitiikan myötä. Sen sijaan äh, teemme kompromisseja ja ideaalit uhrataan liikevoiton alttarilla. On epäselvää, miten etumerkosopimus voisi millään tavalla olla yhteensopivaa vihreän ohjelman kanssa. Miten tämän ohjelman, joka laivaa tuotteita turhaan ympäri maailmaa tuo naudanlihaa ja ö, hakkaa sademetsiä palvelisi mukaan ilmastoa eikä vain autovalmistajia. Tässä nyt ehkä puhutaan noihin suumme. Puhutaan toisaalta kestävästä maanviljelystä ja kiertotaloudesta ja sitten toisaalta tuotaisiin tällaisia haitallisia tuotteita tänne. Sopimusten pitää noudattaa velvoitteitamme ja pitää suojella työntekijöiden oikeuksia EU-ssa ja Etelä-Amerikassa. Ja tässä pitää huomioida vihreän ohjelman avainperiaatteet tässä. Tämä siis saattaa aiheuttaa kaosta myös sen maanviljelylle. Irlantilaiset naudanlihatuottajat ovat jo erittäin hankalissa tilanteissa, kun hinnat ovat niin alhaalla. Kiitos. Next.

Kiitos. Seuraavaksi edustaja Karvajais. Kiitoksia puhemies. Niin. Suhteet Euroopan unionin ja muiden maiden kanssa ei voi mennä protektionismin kautta. Kauppasopimuksia pitää tässä yhteydessä kohdella mahdollisuuksena vahvistaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja myös yrityksiämme tila. Näissä tarvitaan myös vuoropuhelutilaa ja ymmärrystä muita maailman osia kohtaan on huomioitava myös kestävä kehitys, ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristön suoja, eläinten suojelu ja hyvinvointi, elintarviketurvallisuus, oikeudenmukainen kauppa ja maiden lähentyminen, niin kun puolustetaan globaaleja tavoitteita. Näistä syystä poliittiset sitoumukset, Mercosur-sopimukset, eli toisin sanoen keskinäinen sitoumus Pariisin noudattamiseksi ja ympäristöstandardien noudattaminen VTOn osalta ja myös lajien suojelu, kasvien ja eläinten suojelu, nämä ovat merkittäviä signaaleja, mutta eivät ne voi jäädä vain sanojen tasolle. On aivan keskeistä, että Euroopan unioni ei epäröi ja ottaa käyttöön kaikki valvontavälineet, joiden kautta voidaan tiukasti toimia kaiken tyyppistä sääntöjen rikkomista vastaan ja kaiken tyyppisiä boikotointipyrkimyksiä vastaan. Thank you. Dankeschön. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Deberni Grünberg. Minuutti. Hyvä puhemies, hyvä Hogan, herra Hogan. Tässä ympäristökriisissä, jossa olemme tällä hetkellä, pitäisikö meidän EU nyt hyväksyä tämä sopimus, jonka tavoitteena on lisätä naudanlihan ja soijan tuontia. On aivan loogista, että tämä johtaa sademetsän tuhoamiseen, kun siellä yritetään laajentaa maanviljelyalaa. Herra Bolsonaro on itse sanonut tämän COP25 kokouksessa. Ei hänet ääntä kiinnosta suojelu, hän haluaa yritysmahdollisuuksia. Tässä on pelissä nyt luonnon monimuotoisuus. Amazonas alue on, Amazonin alue on suurin sademetsäalue. Siellä on yli 16 000 eri puulajia, yli 4500 eri kala- ja, ja eläinlajia. Nämä kaikki elävät Amazonin alueen ekosysteemissä. Meidän velvollisuutemme on maailmanlaajuisesti suojella ympäristöä ja EUn Mercosurin vapaakauppasopimus eh, eh, on aivan päinvastaista tämän ympäristönsuojelun kanssa. Kiitos. Seuraavaksi kumpulan natri minuutti. Madame la oh, I missed, I'm sorry, sorry, sorry. I missed. Puhemies pyytää anteeksi, hän hyppäsi yhden puhujan yli. Edustaja Didier ensiksi. Puhemies, on olemassa poliittista epäjohdonmukaisuutta. Eurooppalaiset ovat aivan oikeassa, kun eivät sitä siedä. Meidän sopimuksen Argentiinan, Brasilian, Uruguain, Paraguain kanssa ovat siitä valitettavasti räikeä esimerkki. Aikana kun Eurooppa lupaa innovointia ja estää tuontia maista, jossa ei kunnioiteta ympäristösääntöjä. Kuinka me voimme kuvitella, että kun täysin se ovien takana solmitaan sopimuksia, joiden kautta Etelä-Amerikan maat voivat houkuttaa Euroopan eh, elintarviketuotteisiin, jotka on uutettu aineilla, jotka on täällä kiellettyjä. Tähän lisää sisältyy myös merkittävä sosiaalinen suunnitelma. Euroopan parlamenttiin on kieltäydyttävä äh, mukaan lähtemästä äh, kansanedustajina. Miten kuvittelette, että voimme kertoa naudan lihan tuottajille, jotka ovat nyt jo kriisissä ja jotka sen lisäksi joutuvat vuosittain kärsimään lähes sadan tuhannen tonnin äh, naudan tuonnesta kysymyksessä on antibioottiliha, kuinka voidaan myös sallia se, että keskinkertaiset tuotteet täyttävät markettimme. Näillä on todellisia kansanterveysriskejä myös ja riskejä lapsille. Tämän lisäksi tämä on uhkaan perheviljelyksille, jotka taistelevat päivästä päivään selviytyäkseen ja taatakseen elintarvikeomavaraisuuden. Meidän on vastattava tähän tilanteeseen tiukalla toiminnalla ja hengellä ja maalaisjärjellä. Meidän on lopetettava se, että toimimme globalisaation sinisilmäisinä toimijoiden. Meillä on todella korkea aika Euroopassa ottaa oma kohtalomme omiin käsiimme. Kiitos. Nyt seuraavaksi edustaja Kumpula-Natri. The president, the question in front of us is whether... Hyvä puhemies, kysymys kuuluu tässä nyt, onko EUn Mercosur-sopimus ja vihreän kehityksen ohjelma, ovatko ne yhteen sopivia? Mercosur-sopimuksessa on velvoittavia velvollisuuksia panna täytäntöön Marisin ilmastosopimus, mutta tämä velvoite tehdään kestävän kehityksen luvussa ja kestävän kehityksen luku ei ole kauppasanktioiden alainen. Jos sopimus ratifioidaan tällaisenaan ja Brasilia vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksen velvoitosta mukaan lukien Amazonin alueen nollahakkuut vuoteen 2030 mennessä EU ei voi sanktioida Brasilian käyttäytymistä ottamalla pois kauppaetuudet. Brasilia on nyt jo haastava kumppani EUlle, kuten me kuulimme viime viikon Madridin COP25-kokouksessa, mutta vihreän kehityksen ohjelmassa komissio ehdotti, että Pariisin ilmastosopimuksen kunnioittamista tehdään äh, keskeinen osa kaikkia tulevia vapaakauppasopimuksia, jos siitä tulisi keskeinen osa kauppasopimuksia, se antaisi myös äh, pohjan seuraamuksen määräämiselle, joten nyt ehdottaisin, että Euroopan parlamentin pitäisi määrätä, että vapaakauppasopimuksen hyväksymistä varten äh, Mercosur-sopimukseen, Mercosur-sopimukseen pitäisi tulla velvoite noudattaa Pariisin ilmastosopimusta. Kiitos. Seuraavaksi kollega Polchak, minuutti. Kiitos puhemies. Myönnän, että keskustelussa on tullut ilmi monia hankaluuksia, mutta kuitenkin – meidän pitäisi pysäytyä faktoissa. On tärkeää, että Mercosurmaat ja EU noudattavat pari sopimusta ja allekirjoittaneet sen. Ja Brasilia hän on avainasemassa, kun pyritään löytämään ratkaisu metsäkato-ongelmaan. Mitä tapahtuu sen tapauksessa, ettei pystytä Brasilian kanssa sopimaan asioista, löytämään sopimuksia. Olen sitä mieltä, että meidän pitää suojella metsiä paremmin ja toivoisin, että ry- vihreä ryhmä ja sen takia rakentavaa yhteistyötä me pitäisi Brasiliasti suhtautua, suhtautua positiivisesti ottaa se mukaan peliin. Tässä eu merkosopimuksessa on myös luku, joka käsittelee kauppaa ja kestävää kehitystä, jolla pyritään vahvistamaan kauppakontakteja. Tässä lukee, että ympäristöproblematiikka otetaan huomioon ja huomioida kestävä talous ja metsien suojelu. Uskon, että meidän pitää pysyä faktoista, sillä tämä lukee sopimuksessa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Rodriguez Pinheiro, minuutti. Kiitoksia puhemies ja onnittelut komissaari Hoganille. Euroopan unioni päästää lähes kolme kertaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin Mercosur, mutta me olemme maailmanlaajuisia johtajia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vihreä sopimus ja tämä sitoumus, jonka mukaan meistä tulee ensimmäinen ilmastoneutraali alue vuonna 2050 on tästä hyvä osoitus, mutta tietenkään se ei riitä. Tarvitaan kaikkien mukaan tulee sitoutumista. Ilma, ilmakehällä ei ole rajoja. Siksi tämä Euroopan unionin ja Merkosurin välinen sopimus on erityisen tärkeä. Siinä on kunnianhimoinen kestävän kehityksen luku, joka on oikeudellisesti sitova. Siinä on myös todellinen sitoumus, jonka mukaan toteutetaan niin Pariisin ilmastosopimusta ja e, muutokset tapahtuu, jos, jos sopimusta ei noudateta. Brasilian on sitouduttava laittamaan metsäkadon lopettamisesta ja kasvihuonekaasujen määrä on vähennettävä 43 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Se on ainoa kehittyvä maa, joka tekee tämän siis sitoumuksen. Tämä on syy, miksi siis sopimus on hyvä. Meillä on vielä työtä tehtävänä. Meidän on taattava, että täytäntöpano onnistuu ja meidän on valvottava. Ja tässä parlamentilla tulee olemaan merkittävä rooli. Kiitoksia. Thank you. Sorry to interrupt. Kiitos, pyydän anteeksi keskeytystä, mutta meidän pitää todellakin pyytää lisäpuheaikaa, jotta kaikki saavat puhua. Seuraavaksi kollega Spiraki, minuutti. Kiitos puhemies. Komission jäsen Hogan ei ole epäilystäkään, että EU ja Mercosurin vapaakauppasopimus on tärkeä sopimus ja se on taloudellisesti hyödyttävä miljoonille kuluttajille, joita se kattaa. Se myös vähentää tulla ja Mutta ennen kaikkea se on hyvin provokatiivinen sopimus. Syy, mistä, josta sanon tämän, on se, että tuotteiden ympäristösertifiointi näiden tuotteiden, jotka äh, tulevat EU-hun, on ongelma. Komission jäsen Hogan on tärkeää, osoittaa kansalaisille, että tuemme eurooppalaisia viljelijöitä ja osoitamme, että Euroopan tulevat tuotteet Mercosur-maista, että ne saavat ympäristösertifikaatin, että ne noudattavat niitä standardeja, joita meillä on Euroopassa. Mercosur-maat voivat käyttää myös vaikutusvaltaansa ja auttaa meitä saavuttamaan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet, mutta meidän pitää olla ensinnäkin realistisia